ready to start. Olemme valmiita aloittamaan. Meillä oli kaksi kohtaa FEM-valiokunnan kanssa. Nyt palaamme tavallisen päiväjärjestykseen omassa valiokunnassamme hyväksymällä esityslistan. Me lykkäämme kohtaa kahdeksan seuraavan kokoukseen 9. päivä joulukuuta kokoukseen, siis turvavalkaisijoiden tukiviraston pääjohtajan nimittäminen. Vielä kertoisin teille, että koordinaattoreiden kokouksessa tänään jo keskusteltiin asioista, joitakin esityksiä on tuettukin mietintöjen antamiseksi. Jos teille sopii, niin huomenna me jaamme mietinnöt, jotka on päätösten mukaan hoidettu. Siis koordinaattorit tapasivat jo tänään. Siis We are also approval, approving the... Meidän pitää hyväksyä myös pöytäkirjoja. Ja sitten menemme kohtaan viisi. Kansainvälinen suojelu kolmannen maan kansalaisen tai kansalaisuudettoman henkilön hakemuksen käsittelystä vastuussa oleva jäsenvaltio. Yes, Mrs. Wikström. Wikström. Thank you, Chair. I just... Kiitos, puheenjohtaja. Toimin Dublin kaksi asen esittelijänä, niin toteaisin sen verran, että ensimmäinen käsittelyn kannalta hyväksyttiin toukokuussa 2009 ja sen jälkeen sitten uusi parlamentti on aloittanut toimikautensa ja Hennis Blasor toimii edellisessä esittelijänä. Ja nyt sitten tämä prosessi etenee ja neuvosto tulee lähemmäksi yhteistä kantaansa. Ja trilogi ilmeisesti käynnistyy ensi vuoden alussa. Näin ollen olisi erittäin tärkeää, ja varsin kiireellistäkin mielestäni nyt pitää huoli siitä, että vuoden 2009 mietintöä me uusikin parlamentti tukee. On hyvä huomata, että varjoesittelijät ovat onnistuneet sopimaan ja parlamentin yhtenäinen kanta on varsin vahva. Se on tärkeää ja valiokunta toivottavasti jälleen kerran voi tämän vahvistaa ja näin voimme saada vahvan mandaatin, kun ryhdymme neuvotteluihin viime vuoden toukokuun mietinnön pohjalta. Eli vahvistusäänestys tähän. Ja hyvä puheenjohtaja, muutama pääelementti nostaisin ne tässä esiin muun muassa seuraavat. Eh, Keskittyvä siirtyminen. Parlamentti esityksen toteaa, että tällainen viittaus tulee ottaa loppuasiakirjan mukaan. Perheen ja koskeva konsepti ja säännökset alaikäisten osalta, vahingonkorvaukset ja säilössä pitokysymykset yhteisessä parlamentin kannassa nämä asiat tulisi huomioida. Ja toivottavasti Belgia puheenjohtajana tulee tekemään kanssamme yhteistyötä, kun neuvottelujen lopuvaiheeseen tekstin osalta mennään. Eli tässä muutama aspekti halusin ne esiin nostaa ennen kuin asiasta äänestämme. Kiitos. Yes, Mrs. Wikström. Niin, rova Wikström, olin juuri sanomassa nimenomaan, että jos ei kukaan vastustakaan, voisimme huomioida mainitsemanne sopimuksen. Te kerroitte muille jäsenille taustasta liittyen nykytilanteeseen tämän Dublinin uudella laatimisen kohdalla me tästä nyt hoitamaan koneellisesti äänestyksen, mutta herra Papanikolaou halutaan sitä ennen sanoa. Ehkä komission edustajakin jotain. Papanikolaou. Σύντομα κύριε Πρόεδρε, θέλω μόνο να ευχαριστήσω την κυρία και να Kiitoksia. Haluaisin kiittää kollega Wikströmiä. Me olemme samoilla linjoilla hänen kanssaan. Tärkeää työtä on vielä edessä, Kiitoksia. We take note of the agreement. Me otamme tämän huomioon, jos ei muita kommentteja ole. Ajattelen, että komissio ehkä haluaisi puhua, jos ei, niin suoritamme äänestyksen. Varoitan. Teillä pitäisi olla korttina valmiina. Rov Wikström. Listen, I'm so confused. No, olen matkustellut ympäri Eurooppaa, kävin Genevessäkin, koska lentokentät olivat kiinni eri paikoissa. Olen nyt tässä vähän hämmentynyt korttini on kadoksissa, mutta avustajani tulee sen tänne tuomaan. Olisi hienoa, jos voisimme tässä jutustella ennen kuin avustajani ehtii tänne kortin kanssa. Siinähän hän tuleekin. Eipä vielä. Haluatteko todellakin, että minä? So, Monsieur um, Michel? Vous avez la carte. Onko teillä herra Michel kortti? Ai teillä on kortti. Rouva Lanford. Interests of assisting our colleague here, I will... Niin, juttelen tässä nyt Jonni Joutavia kollegan pyynnöstä. Minä olin varjo esitteli omassa ryhmässäni tämän aiheen tiimoilta ja toteaisin, että kyllä meidän tulisi pitää kiinni tästä aiemmin lukonlyödystä kannassa. Mielestäni tätä pakettia ei kannata lähteä enää avaamaan. Riittäisikö tämä nyt sellaiseksi kevyeksi small talkiksi? Coming to help. Herra Claude Morales ehkä auttaa lisää. And, um... Niin, no jatketaan jutustelua. Ja hän melkein äh, viivästyy edestäkin äänestyksestä, tiedämme tämä asiat. Eli tuemme mm, sen tätä kantaa, jonka hän tässä esitti. Niin. Olin sinne ottanut, että voisimme äänestää omasta asiastani, mutta en tiedä. Okei. Okay. Mrs. Wikström. Rova Wikström, jos teille vain sopii. Or talking of the... Ettei täällä lauleskella tai säästä puhuta, niin toimitamme äänestyksen. Ahaa, nyt näinkin. Ihan juuri ajoissa. Kiitos avusta. So, we proceed. Eli nyt jatkamme. Kuutonenkin tuli jo. Tämä liittyy direktiivin soveltamisella laajentamisen koskemaan kansainvälistä suojelukussaavien henkilöitä. Ei kun joo. Yes, I was, I was gonna announce the, uh, the subject. Ajattelin tässä julkituoda aiheen tästä jutusta. Herra Claude Morais, eikö? Ai eikö? Chairman, we need to take the Mrs. Wickstrom's vote. Are we, are we voting? Are we voting on that? On, on the previous point? Edellisestäkin toivotetaan äänestys. I have been reported that precisely... Minulle kerrottiin, että koska te sanoitte, että sopimus on saatu aikaan, niin te ei tarvittaisi enää äänestyksen toimittamista koneellisesti tällaisenaan. Herra Pusutil. Niin esittelijä haluaisi vahvistavaa äänestystä Euroopan parlamentin kannan osalta. Sen varmistaminen. Eli olemme vielä tässä esityslista kohdassa Wikströmin asiassa. number five. Eli viitosesta äänestämme. Rova Wikström on esittelijänä koneellisesti. Eh, koneellisesti äänestys alkaa. The vote is closed. Ja päättyy. 21 plussaa, nolla tyhjää, nolla miinusta. Rova Interfeld ei pystynyt käyttämään korttia, mutta hänet lasketaan plussaksi. Hyvä, kannattaa. Rouva Head, eikö toiminut vai? 23 plussaa, ei tyhjiä eikä kuka vastaan. Kiitos Rouva Saitte vahvistuksen. Ja nyt kohtaa kuusi. Toinen koneäänestys. Direktiivin soveltamisalan laajentaminen koskemaan kansainvälistä suojelukosaavia henkilöitä. Oli juuri sanomassa, että tässä saatiin aikaan sopimus viime kolmikantaneuvotteluissa 9. päivä marraskuuta mukana oli valtiosihteeri Melchior Vatle ja komissionissa Malmström. Kun tämä nyt on yksi monesta, joka liittyy myös vastaavuustaulukkoihin, niin tämä täytyy vielä sitten horisontaalisesti ratkaista. Ja nyt toimitan äänestykseen. Mutta sitä ennen haluaisin kertoa teille, että jos teille vain sopii, niin äänestämme tekstistä yhtenä ryhmänä, yhtenä ryhmänä. Näinä voidaan vahvistaa yhteisymmärrys neuvoston kanssa. Eli yhtenä ryhmänä. Käsittääkseni esittelijä herra Moraes esittää yhtenä ryhmänä äänestämistä, kuten Neuvoston kirjeessäkin on esitetty 9. marraskuuta. Ja vahvistetaan tämä. Haluatko herra Morais puhua? Just um, to say that I propose a block vote to save... Toteasin, että ajan säästämiseksi äänestetään tästä yhtenä pakettina. Now we proceed to the... Nyt toimitamme äänestyksen. Teksti. Teksti kuten on neuvoston kirjeessä 18. marraskuuta 2010. Äänestys alkaa. Kyllä, ei, kyllä alkaa. And the vote is closed. Ja äänestys päättyy. 25 plussaa. Plus. Intervelt 26, ei tyhjiä, ei kukaan vastaankaan. Hyväksytty. Kaikki tarkistukset kaatuvat. Raukeavat eli mennään loppuäänestykseen. Äänestys alkaa. Ja päättyy. 26, 27, ei tyhjiä, eikä kuka vastaakaan. Kiitos Rova, Rova Morais. We proceed to point number Sitten kohtaan seitsemän. Kolmansien maiden kansalaisten maahantulon oleskeluedellytykset kausityötä varten. Tässäkin esittelijänä on kollegamme Claude Moraes. Tämän kohdan tarkoituksena on ensinnäkin kuulla komission alustus. Siinä mietitään toissijaisuutta. Mukana on kansallisten parlamentin edustajakin. Me kuulemme ensin komissiota Rova Schmidtiä. Hän esittää ehdotuksen. Sen jälkeen kuullaan puheenjohtajavaltio Belgiaa, sen, sen jälkeen esittelijää. Meillä on kyllä täällä on myös neljästä kansallisesta parlamentista edustajia. Tsekistä, Itävallasta, Itävallasta sekä liittoneuvostosta että kansallisneuvostosta ja ylähuoneesta, yhdistyneet kuningaskunnasta. He ovat esittäneet lausuntoja ja mietintöjä, jotka liittyvät siihen, noudatetaanko tässä toissijaisuusperiaatetta. Eli hekin saavat A, lyhyet puheenvuorot. He voivat kertoa omien parlamenttiensa kannat. Sen jälkeen kuullaan komissiota, joka saa vastata näihin näkökohtiin. First, we're gonna hear from the commission. Eli ensinnäkin kuulemme komission edustajaa, Rova Diane Schmidtiä. Olkaa hyvä. Thank you very much. Kiitos eh, puheenjohtaja. On ilolla täällä kertomassa ehdotuksestamme kausityöntekijän osalta tämä asia on aiheuttanut jonkin verran huolia ja toivottavasti nyt voin jonkin verran selkeyttää tilannetta. Keskustelu Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamentin kanssa on tärkeä ja on muistettava, että Lissabonin sopimus on vahvistanut yhteistyötä Euroopan parlamentin ja kansallistenkin parlamenttien suuntaan ja on ilo olla täällä. Heinäkuussa komissio teki ehdotuksensa ja siinä mukana oli myöskin toinen työntekijöitä koskeva ehdotus. Se esiteltiin muutama viikko sitten. Ja nyt ensimmäistä kertaa komissio esittelee ehdotuksen sellaisten työntekijöiden osalta, joilla ei ole kovinkaan paljon pätevyyttä. Ja tämä on osana maahanmuuttopolitiikkaan ja ehdotus niin toimintasuunnitelmassa jo vuonna 2005 koskien laillista maahanmuuttoa. Sektorikohtaiset ehdotukset tuolloin valittiin. Vuonna 2009 Tukholman ohjelma myöskin vahvisti sen, kuinka tärkeää on täytäntöönpanna toimintasuunnitelmaa vuodelta 2005. Ja tämä siis pohjautuu pitkin konsultaatioihin. Liikkeelle lähdettiin vihreän kirjan myötä ja sitten tehtiin ehdotuksia, jotka pohjustivat varsinaista ehdotusta. Ja uskoisin, että nyt on saatu aikaan varsin tasapainoinen esitys, jossa on pyritty huomioimaan eriävätkin näkemykset tässä kysymyksessä. Talouden kriisi on ehkä vähentänyt joidenkin alojen osalta kausityöntekijöiden tarvetta. Toisaalta on muistettava se, että keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä tarvitaan hyviä toimenpiteitä, poliittisia toimenpiteitä, niiden merkitys on tärkeä, jotta myöskin demografisiin haasteisiin voidaan vastata. Miksi pidimme tärkeänä tämän ehdotuksen esittelyä. No, ensinnäkin EU-maissa eh, e tarvitaan kausityöntekijöitä eh, kolmasta maista varsinkin eh, maatalouden ja matkailun saralla. Ja sitten kausityöntekijät on käsiteltävä sen ryhmänä, koska monesti heitä nimenomaan mm, käytetään hyväksi ja heidän eh, työolonsa saattavat olla terveydellekin vaaralliset. Ja toisaalta pyritään välttämään laitonta maahantuloa näiden eh, laillisten maahantulon esitysten avulla. Ja tässä on kaksi pää tavoitetta. Ensinnäkin esitetään erityismenettely maahan tulon ja oleskelun osalta ja toinen tavoite on sitten määritellä kausityöntekijöiden oikeudet, kun nämä kolmansista maista tulevat. Ja ehdotuksessa on seitsemän pääelementtiä. Siinä esitetään yksinkertaisempaa nopeutettua maahantulomenettelyä, 30 vuorokauden aikaraja maahantulon osalta tai luvan esittämisen osalta, ja tämä pohjautuu normaalilupaan ja kriteereihin, esimerkiksi, että työsopimus tulee olla olemassa tai sitova työtarjous. Ja palkan on oltava minimi tai sen yläosalla. Myöskin työaika määräyksiä on kunnioitettava kuusi kuukautta vuodesta ja sitten on olemassa mahdollisuus useammankin kauden luvaksi, maksimissaan kolmeksi vuodeksi. Ja tämä myöskin tätä kiertokausityötä pyrkii huomioimaan. On myöskin määritelty työoloja koskevat määräykset. Jäsenmaat voivat sitten toteuttaa myös työmarkkinatestejä sen selvittämiseksi, kuinka paljon kausityöntekijöitä voidaan ottaa. On erittäin tärkeää, että tällaiset työmarkkinatestit voidaan jäsenmaa tasolla toteuttaa volyymin selvittämiseksi. Ja toteaisin vielä, että unionin preferenssi pätee, eli jäsenmaat voivat etukäteen määritellä sen, onko mahdollista, että tilanne on sellainen, että oman maan kansalaiset eivät voi näitä töitä tehdä tai sellaiset ulkomaalaiset, jotka jo ovat yhteisön alueella. Tässä myöskin vaaditaan todisteiden esittämistä työnantajalta siitä, että työntekijälle tarvitaan kunnon majoitusmahdollisuudet kauden aikana myöskin palautusmekanismi, määräykset esitetään. Ja tarkastellaan sitä, kuinka direktiivin täytäntöönpanossa voidaan toimia tehostaa. Ja tässä yhteydessä tulee mainita myöskin sanktiot, koska on olemassa vuonna 2009 hyväksytty erityisdirektiivi, jossa esitetään sanktioita – tietyissä tapauksissa. Eli kausi työ, kyseessä ole myöskin sanktiodirektiivi tulee kuvan mukaan. Ja tärkeää olisi saada selkeät ja nopeat menettelyt maahantulon osalta kausityöstä puhuttaessa, josta, jotta kausi työtä voidaan järjestää nopeasti tarvittaessa. Ja on tarkastettava myöskin mahdollisuutta voida olla pidempään kuin alun perin on sovittu. Ja työolot tulee huomioida, työterveyskysymykset, että niitä ei rikota. Ja sitten sirkulaarinen luonne EU-ssa, EUn ja lähtömaan välillä. Ja nyt ensimmäistä kertaa varsin selkeästi tämä asia on esiin nostettu. Tässä ei pelkästään mahdollisteta vaan e, jäämistä, vaan myöskin mahdollistetaan e, e, siirtyminen kolmannesta maasta yhteisön alueelle ja tällä tavalla pyritään köyhyyttä purkamaan lähtömaissa. Eli tässä pääpiirteissään ehdotuksemme ja keskustelun jälkeen mielellään vastaan esitettyihin kysymyksiin. Kiitoksia. Kuten jo totesinkin, pitäisi ensin kuulla puheenjohtajavaltio Belgia, sen jälkeen esittelijää ja sitten kansalliset parlamentit. Puheenjohtajavaltio Belgia, Isabel Rice, olkaa hyvä. Merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Hyvää iltapäivää kaikille. Aivan lyhyesti esittelen teille sen, missä mennään neuvostossa tämän asian tiimoilta, kuten eh, Kuten komissio jo totesikin, 2010 elokuussahan tämä esiteltiin ja sitten viime lokakuussa osa neuvostossa enemmistö ministereistä otti tämän myönteisesti vastaan. He totesivat, että on erittäin tärkeää niin ikään saada aikaan edistystä laillisessa maahanmuutossa. Kuitenkin joitakin varauksiakin tuli esille joitakin määräysten osalta, varsinkin lähipäätösmenettelyn kohdalla. Siitähän puhutaan myöhemmin. Tekstin tekninen käsittely on käynnissä ollut rinnakkain syyskuusta alkaen maahanmuuttoryhmässä neuvostossa. Tätä on alustavasti siellä käyty läpi. Työ ei ole kuitenkaan vielä loppunut. Jäsenvaltioiden kannat ovat vielä avoimet. Meillä on vielä tarkasteluvarauma tähän. Tässä voi tietenkin jotain ottaa esille, katsoa vielä mitä täytyy selvittää. Ensinnäkin oleskelun pituus. Tekstissä se on korkeintaan puoli vuotta vuoden sisällä. Tiettyjä varauksia tässäkin on. Sitten oleskeluluvan myöntämisvelvoite. Siinäkin on tiettyjä kysymysmerkkejä velvoitteen osalta – voidaanko se antaa viisumin pohjalta esimerkiksi. Ja sitten käsittelyn pituus, 30 päivää. Joskus sitä on pidetty liian lyhyenä määräaikana. Ja sitten työnantajan velvollisuus osoittaa työntekijälle säällinen majoitus. Tässä täytyy miettiä myös kriteereitä, miten arvioida säällistä majoitusta. Sitten moni vuotiset luvat kausityötä varten, tätä täytyy vielä seikkaperäisemmin käsitellä. Eli sikäli täytyy miettiä myös yhdenvertaista kohtelua omien kansalaisten kanssa, varsinkin sosiaaliturvakysymyksissä. Siis kaikki nämä kysymykset ovat edelleen työn alla. Pyrkimyksenä on sekä puheenjohtajavaltion puolella että myös seuraavan puheenjohtajavaltion puolella saada aikaan sopuratkaisuja. 8. joulukuuta kokoontuu seuraavan kerran tämä työryhmä. Meidän kaudellamme siis vielä. Ja kuten jo totesinkin, Unkari sitten jatkaa käsittelyä. Me emme tätä valitettavasti voi saattaa päätökseen vielä Belgian kaudella. Totta kai olemme teidän käytettävissänne ihan joulukuun viimeiseen päivään asti tänä vuonna. Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Merci. Now from... Kiitos. Ja sitten esittelijämme, herra Morais. Thank you, Mr. Chairman. The, um... Kiitoksia, herra puheenjohtaja. kansalliset parlamentit, joista osa on täällä edustettuna, niin ovat olleet aika kiinnostuneita tästä asiasta. Ja se kuvastaa ensimmäistä kertaa, että parlamentti on todellakin kiinnostunut tällaisesta aiheesta kuin laillinen maahanmuutto. Me olemme pyytäneet, että laillista maahanmuuttoa käsiteltäisiin omana asiana. Ja nyt tämä prosessi on käynnissä ja odotamme että tämä asia saadaan hoidettua kuntoon. Haagin ohjelmaa on käsitelty ja maahanmuuttoasioita on käsitelty sekä Tukholman ohjelma. Olemme lisäksi keskustelleet myöskin Sakoliinon tekstistä ja yhden oleskeluluvan ratkaisumallia – ja monia muitakin tekstejä, jotka käsittelevät laillisen maahanmuuton eri muotoja. Kyse ei ole horisontaalisesta menetelmästä, vaan siitä, että eri tyyppisiä maahantulokysymyksiä täytyy käsitellä tässä yhteydessä. Me olemme alun alkaenkin sanoneet, että parlamentti ja monet sen ryhmät ovat sitä mieltä, että meidän pitäisi vihdoinkin saada päätettyä tämä kausityöntekijöiden riisto ja että saataisiin hoidettua sellaisen ryhmän oikeudet kuntoon, jotka säännöllisesti käyvät Euroopan unionin alueella työskentelemässä. Minulla olisi lukuja käytettävissä vaikka kuinka paljon, mutta voin sanoa sen verran, että Kyse on tärkeästä kansantaloudellisesta kysymyksestä, yhtä tärkeä kuin laittomasti maahan tulevat kausintyöntekijät. Eli tästäpä syystä meidän täytyy tarkastella tätä asiaa myöskin tässä valiokunnassa, että myöskin työllisyysvaliokunnassa neuvosto ja komissio, heiltä me haluaisimme kuulla, mikä heidän mielestämme on päällimmäisenä mielessä. Kun katsotaan tätä koko pakettia, niin mielestäni tärkein asia on se, että löydettäisiin maahanmuuttomääräykset, jotta voidaan varmistaa, että ainakin meidän tekstissämme voitaisiin kausityöntekijöitä suojella riittävällä tavalla. Näin voitaisiin varmistaa kausityöntekijöiden kohtuuhintainen majoitus ja että työmaa-aikamääräyksiä noudatettaisiin. Tämä on tietenkin ristiriitainen aihealue, mutta kuitenkin tärkeä, josta on käsiteltävä. Meidän täytyy varmistaa, että yhtäläisten mahdollisuuksien ja yhtäläisen samanlaisen kohtelun periaatetta sovelletaan myöskin kausityöntekijöihin. Kyse on siis aiheesta, jota käsitellään täällä, että myöskin työllisyysvaliokunnassa. Näin voidaan varmistaa, että sellaisia henkilöitä, jotka käyvät säännöllisesti Euroopan unionin alueelle, että heitä ei sorretaisiin. Meidän täytyy siis varmistaa, että kausityöntekijöitä ei sorreta, mutta lisäksi varmistetaan, ettei pääse syntymään ihan erillistä työntekijöiden ryhmää. Meidän täytyy katsoa myöskin, minkälaisia oikeuksia kausityöntekijöille myönnetään, esimerkiksi sosiaaliturvan alalla, sitten mitkä ovat maahantuloehdot, niihin me ainakin täällä paneudumme. Ja uskoakseni meidän täytyy myöskin tarkemmin määritellä kausityöntekijä, sillä todellisuushan tarkoittaa käytännössä sitä, että yritykset käyttävät suuressa määrin kausityöntekijöitä, mutta meidän täytyy vain tarkkaan tietää, millä tavalla tätä työntekijää, hyvinkin tärkeää työntekijäryhmää käsitellään. Minulla olisi tästä kerrottavana vielä vaikka kuinka paljon, mutta mielestäni tärkeintä oli ottaa esille nämä keskeisemmät kysymykset ja täytyy muistaa, että tätä horisontaalisesta lähestymistapaa ei voitaisiin käyttää riittää vaan alakohtaista, mutta silti meillä pitäisi olla mahdollisuus löytää näille laillisen maahanmuuton osa-alueille yhtiset yhteiset tekijät. Tämä työ ei tule olemaan helppoa, mutta kuitenkin vaivansa väärti. Meidän täytyy pyrkiä muistamaan se, että vuosien ajan me olemme palanneet vuoden 1999 Tampereen keskusteluihin ja nyt vihdoinkin Lissabonin sopimuksen nujalla me voimme paneutua tähän laillisen maahanmuuton kysymykseen. Tämä ei tule olemaan helppo harjoitus, niin kuin olemme jo useampaan otteeseen kuulleet kansalliselta tasolta, mutta kuitenkin se on meidän kannaltamme ja työllisyysvaliokunnan kollegoiden kannalta tärkeä askel oikeaan suuntaan. Eli tärkeistä teksteistä on kyse ja suurella mielenkiinnolla lähden tekemään yhteistyötä muiden kollegoiden kanssa löytääksemme yhteiset määräykset. Kiitoksia. Thank you, Mr. Morais. Kiitos, Ram Morais. Nyt on ihan oikein, että kuulemme kansallisten parlamenttien edustajia, kun kerran lähipäätös asiakin tuli esille. ensin puheenvuoron saa herra Thomas Grulich. Hän edustaa Tsekin senaattia. Kyllä, olkaa hyvä. Dobrý den, pane předsedo, dámy a pánové. Kiitos puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat. Tsekin parlamentin senaatti on hyväksynyt aika monipolvisen yhdeksänkohtaisen päätöslauselmaan viittavan kuuteen tärkeimpään. Me uskomme senaatissamme, että kolman Euroopan unionin ulkopuolisten työntekijöiden maahantuloa kautta varten voidaan kansallisellakin tasolla säätää. Tässä ei tarvita välttämättä EU-lainsäädäntöä. Siitä ei koidu oikeastaan mitään lisäarvoakaan, ajatellaan soveltamisalaa tai vaikutusta. Lisäksi me uskomme senaatissamme, että ehdotus ei noudata lähipäätösperiaatetta – 5 kohta 3 artiklan nojalla Lissabonin sopimuksessa. Me olemme hyväksyneet senaatissa perusteluinen myös päätöksiä kuusi artiklan nojalla Lissabonin sopimuksessa. Me korostamme sitä, että kausityön sääntely jäsenvaltiossa ja tarve siihen vaihtelemassa toiseen, koska työmarkkinoiden rakenteet vaihtelevat. Me uskomme, että tässä ei riittävästi huomioida tuloksellisia mekanismeja EUn ulkopuolisia kausityöntekijöitä varten. Esimerkiksi jos lupa on mennyt umpeen, niin miten siitä eteenpäin toimitaan. Jotkut saattavat viipyä pidempäänkin kuin kuusi kuukautta, joka on enimmäismäärä. Meidän mielestä on ongelmallista, että sinne tulee ehtoja liittyen kiertokausityöhön esimerkiksi maataloudessa tai matkailussa, kuten komissio on esittänyt. Tämä johtuu siitä, että näiden alojen luonne ei oikeastaan vastaa muiden jäsenvaltioiden tarpeita, missä siirtolaisuutta käytetään esimerkiksi rakennusalalla. Sitten muutama yleisluonteisempi johtopäätös. Senaatti on nimittäin hyväksynyt tällaisen lausunnon ensi kertaa Lissabonin sopimuksen hyväksymisen jälkeen. Meidän johtopäätöksessämme viitattiin myös todellisiin esteisiin, joita parlamenteissa on mahdollisuuksia käyttää näitä mielipiteitä. Vain kuusi oikeastaan on kertonut, että olisi ongelmia lähipäätösmenettelyn kanssa. Parlamentit eivät ole voineet käyttää tätä näitä kortteja. Yksi syy siihen myös on se, että suurin osa eri valmentajista eivät pystyneet noudattamaan kahdeksan viikon määräaikaa, vain 14 parlamenttia pystyvät keskustelemaan tästä esityksestä. Tätä ei siis ole riittävästi koordinoitu. Ja me näin tätä voida pitää sovellena, miten näitä kortteja myönnetään Lissabonin nojalla. Meillä on hyvin rajallinen valta pakottaa komissiota muuttamaan kertoista. Siksi kansallisella on juurikaan halua koordinoida työtään muiden parlamenttien kanssa. Direktiivi on kiva esimerkki siitä, miten tilaisuus on jäänyt käyttämättä keltaisen kortin osalta. Kiitos. Thank you. Kiitos. Kuullaanpa sitten seuraavaksi Itävaltaa, kansallisneuvostoa. Hannes Wenninger. Ausschuss, herzlichen Dank für die Möglichkeit. Kiitos mahdollisuudesta kertoa parlamenttimme kriittisestä kannasta asiaan. Johdannoksi toteaisin, että olemme estäneet, kiitokset komissiollekin viime kuukausina tosiaan olemme onnistuneet siinä, että talouskriisistä ei tullut suurta sosiaalista työttömyyteen liittyvää kriisiä. Kaikissa toimissa me lähdimme liikkeelle työmarkkinapoliittista toimista. Tässä olemme ihan kärjessä. Tietysti kausityöntekijöitä tarvitaan Nykysääntöjen myötä mahdollistamme tämän vain silloin, jos EU-työmarkkinoilta ei löydy sopivia työntekijöitä. Näin pyritään välttämään se, että ulkopuolelta tulevia kausityöntekijöitä eh, tietyillä aloilla eh, käytettäisiin järjestelmällisesti. Itävallassa noin 7500 kausityöntekijää on kolmansista maista matkailun, eh, maatalouden ja sadonkorjun saralla. Katsoisimme, että unionin preferenssiperiaate, eli että ensisijainen mahdollisuus annettaisiin omille EUn työntekijöille, tätä tulisi mielestämme vahvistaa. Ja on muistettava myöskin, että siirtymäkausi on päättymässä, mitä tulee tähän vapaaseen liikkuvuuteen jotka liittyy siihen, miten eh, mm, voidaan vaikuttaa kausityöntekijöiden tarpeeseen alueellisesti. Ja komission puheenvuoron esittäisin kolme lyhyttä kommenttia liittyvät siihen, miksi me emme näkisi suurtakaan lisäarvoa tässä esityksessä. Ensinnäkin lupa. Menettely on kausiluontoinen aluekohtaisestikin erilaisesti arvioitava ja alueelliset markkinatilanteet tulisi huomioida. Jos annettaisiin lupa useammalle kaudelle, niin tällöin tarvittaisiin tai olisi vaikea toteuttaa todellista tarvearviointia. Ja jos jäsenmaassa eh, määriteltäisiin kiintiöt kausityöntekijöille, niin tällöin myös nollakiintiön tulee voida olla mahdollinen, jos tarvetta kausityöntekijöille ei ole. Ja oleskelulupa sitten kausityöntekijän osalta mielestämme kuusi kuukautta ei ole tässä välttämätön jakso, vaan tulisi eh, olla mahdollisuus rajata sitä työsopimuksen kestoon ja jos kesto ylittäisi kuuden kuukauden jakson, niin tällöin ei enää voida puhua kausiluontoisesta työsuhteesta mielestämme. hän kuuluvat jäsenmaiden valtuuksien piiriin ja Itävalta ei näin ollen näe tarvetta yhtenäiselle menettelylle kausityöntekijöistä puhuttaessa, koska eroavaisuuksia jäsenmaiden välillä on ja yhtenäinen EU-direktiivi olisi hankala, koska tällöin jäsenmaan olisi vaikea tehdä alakohtaisia omia sopimuksia. Eli tällä subsidiariteettiperiaatetta loukattaisiin ja Itävallan parlamentti onkin tehnyt tämän toissijaisuusesityksen. esityksen ja halusimme nämä kommenttimme esittää täällä parlamentin valiokunnassa. Ja e, jos haluatte, mielellään annan lähempiäkin kommentteja asiaan. Kiitos. Sitten ylähuoneen edustaja Lordi Roper. Mr. President, I'm very grateful to... Herra puheenjohtaja, halusin kiittää valiokuntaanne kutsusta tähän kokoukseen ja Kuultuani Tsekin ja Itävallan kollegoiteni kommentit, niin voin pitkälti yhtyä niihin. Komissiohan totesi, että moni, useimmissa jäsenvaltioissa tarvitaan kausityöntekijöitä, mutta työntekijöiden määrä vaihtelee ja se milloin heitä tarvitaan ja mihin töihin ja monet muutkin tekijät poikkeava toisistaan. Ja eroja on olemassa myöskin sen suhteen, että missä määrin tarve voidaan kattaa unionin sisältä tulevilla kausityöntekijöiltä ja toisaalta ne maat, joissa tarve katetaan vain ja naastaan unionin, ulkoiselta, unionin ulkopuolelta tulevilla kausityöntekijöillä. Eli meidän täytyy tämä muistaa, että jäsenvaltioiden välillä on tässäkin suhteessa eroja. Tästäpä syystä olemme sitä mieltä, että kolmansien maiden kausityöntekijöiden maahantulokysymyksiä tulisi käsitellä siten, että huomioidaan markkinoiden tarve ja kansalliset maahantulomääräykset. Euroopan unionin tason toimintaa ei mielestämme tällä saralla kaivata. Kuten sanottu, komissio uskoo, että toissijaisuusperiaatetta tulisi tässä yhteydessä noudattaa. Jäsenvaltiot siis päättävät kolmansien maiden kansalaisten maahantulosta, ja mikäli toimitaan eri tavalla, niin se saattaa johtaa kilpailun vääristymiseen. Lisäksi meidän täytyy välttää, ettei kausityöntekijöille tarjota parempia työehtomäärä, työehtoja kuin muille. Meidän täytyy kuitenkin varmistaa, että tietyt vähimmäismääräykset eivät tule rikotuiksi ja näidenkin suhteen on olemassa unionin jäsenvaltioiden välillä jonkinmoisia eroja. Lisäksi komissio on sanonut, että Schengenin alueella tarvitaan vähimmäismääräyksiä, jotteivät kausityöntekijät jää maahan liian pitkäksi aikaa. Kolmas syy, niin kuin aamupäivällä jo kuulimme, on se, että työehtojen väärinkäyttöä ja työntekijöiden riistämistä tulisi EUn välinein kitkeä. Tietenkin määräykset ovat kansallisella tasolla täytäntöönpantavissa olevia välineitä, ja ne tarjoavat mahdollisuuden väärinkäytösten estämiseksi. Mutta komissio totesi, että Kolmasen maiden kanssa täytyy tehdä tiivistä yhteistyötä. Me emme kuitenkaan usko, että näin tulisi toimia. Eli minun mielestäni tässä komissio on nyt hiukan hakateille, joten vaikkakin tämä ehdotus hyväksyttäisiin, niin sitä ei sovelleta Britten saarilla, koska me emme ole pöytäkirjan 21 mukainen toimija tällä alalla mutta silti me haluamme vain varmistaa, että olemassa olevia määräyksiä noudatetaan. Uskoakseni on olemassa tarvetta säädellä kausityöntekijöiden maahantuloa, ja mikäli henkilöt tulevat maahan, niin toki heitä tulee suojella muun muassa turhalta riistolta, mutta meidän täytyy soveltaa määräyksiä yhtä lailla kaikissa jäsenvaltioissa. Mutta uskomme, että että tämä asia voidaan varmistaa paremmin kansallisin määräyksin. Kiitoksia. Kiitoksia. Sitten vielä komission edustaja uudelleen, Rova Schmidt. Ehkä hän haluaa kommentoida täällä tehtyjä kommentteja muun muassa kansallisesta parlamentista. Rova Schmidt. Uh, thank you very much. Uh. Kiitos. Joihinkin kysymyksistä vastasinkin jo ensimmäisessä puheenvuorossani, mutta voin hieman yksityiskohtaisemmin kommentoida joitain esitettyjä seikkoja. No, olemme saaneet kansallisten parlamentin näkemykset ja tulevina viikkoina tulemme esittämään vastauksemme näihin kommentteihin. Tietysti olisi hyvä, että kansalliset parlamentit voisivat ehdotustamme tukea, mutta eroja ilmeisesti näkemyksissä on. Ja niin kuin jo todettiin, olemme saaneet kuusi negatiivista vastausta, mutta myös myönteisiä vastauksia olemme saaneet ja haluan tätäkin painottaa. Eli jotkut kansalliset parlamentit myös tukivat komission ehdotusta. Mitä sitten tulee seikkoihin, jotka tässä esiin nostettiin, niin toteaisin vielä kerran, että jonkin verran toimintavaraa jäsenmaalle kyllä on jätetty. Niin kuin jo totesin, unionin preferenssi on olemassa – jäsenmaat voivat ensin tarkistaa, onko työvoimaa saatavilla omilta työmarkkinoilta, omia kansalaisia, EU-kansalaisia tai kolmansien maiden kansalaisia, jotka jo ovat EUn alueella töissä. Tämä on erittäin tärkeä periaate. Ja niin kuin yksi kansallisten parlamentin edustaja totesi, tämä volyymiasia, se on myöskin tärkeä ja kirjattu sopimuksiin. Eli lukumäärä on määritelty jäsenmaissa – ja tämä on asia, joka on vahvistettu myös Lissabonin sopimuksen myötä. Ja jäsenmaat voivat myöskin huomioida työmarkkinatilanteen kussakin maassa. Ja jäsenmaa tietysti sitten päättää sitä, miten asiat järjestetään. Ja tässä tämä kuuden kuukauden maksimiraja mainittiin. No tämä oli hankala asia, koska pyrimme huomioimaan erilaiset käytännön tilanteet eri jäsenmaissa. Ja joidenkin jäsenmaiden tilanne on sellainen, että kausityöntekijät voivat olla pidempäänkin kuin kuusi kuukautta. Joissain maissa sitten maksimikesto on lyhyempikin. Ja näin ollen päätimme ehdotuksessa esittää rajaa eh, joidenkin näiden kahden esityksen välimaaston, että näin päädyttiin kuuteen kuukauteen. Sitten kiertomaahanmuutto. Tietysti eri kausille on mahdollista esittää eri lupia, mutta kuitenkin, niin kuin jo totesin, olisi tärkeää mahdollistaa tällainen helppo liikkuvuus ja parantaa näin tilannetta myöskin lähtömaassa. Eli tällainen globaalimpi lähestymistapa on tarpeen. Ja toissijaisuusperiaatteesta sitten kausityöntekijöiden tarve on tuttu monille jäsenmaille. Joissain maissa kausityöntekijöitä tarvitaan enemmän kuin joissain toisissa, mutta on muistettava myöskin se, että päätös, joka tehdään yhdessä jäsenmaassa, saattaa vaikuttaa myös muihin jäsenmaihin. Ja varsinkin nyt kun Schengen-alue ja sisäiset rajat ovat kadonneet, niin varsin usein riskinä on se, että kesto aika saattaa jatkua ja saattaa seurata myöskin laitonta maassa oleskelua. Näitä seikkoja ei saa unohtaa ja tarvitaan myöskin sanktioita työnantajia ajatellen, jos kesto ylittää sallitun rajat. Ja jäsenmaiden tulee myöskin eh, taistella laitonta maahanmuuttoa vastaan. Ja esittelijä Morais totesi myöskin, että on nähtävä tämä esitys laajemmassa puitteistossa. On huomioitava ne määräykset, jotka jo on esitetty esimerkiksi liittyen laittomaan maahanmuuttoon ja muut käsitteillä olevat ehdotukset, esimerkiksi yksittäisen luvan esitys. Ja sitten Skilled Migrants-esitys, sinisen kortin järjestelmä, asia järjestetään eri jäsenmaissa ensi vuonna. Eli on erittäin tärkeää, että tämäkin asia nähdään hieman laajempaa puitteistoa vastaan. Ja komissio <clears throat> ei nyt pyrki vuonna 2001 yhteen direktiiviin, mutta valitettavasti neuvostossa se ei tuolloin mennä läpi. Nyt tilanne on muuttunut ja yhteispäätösmenettelyä hyödyntäen ehkä on mahdollista saada aikaan kunnianhimoisempiakin toimia maahanmuuttopolitiikassa. Toivottavasti tässä tosiaankin puhalletaan yhteen hiileen. We understand that the commission will... Ymmärrämme nyt, että komissio vastaa myös kirjallisesti kansalliselle parlamenteille tulevina viikkoina. No niin, tässä on jo hyvää pohjaa keskustelulle. Ensinnäkin kuullaan esittelijä, jos hän haluaa kommentoida kuulta puheenjohtaja. Tässä vaiheessa haluaisin puhua ennen kollegoja, koska ei se nyt ole tavallaan vika siinä, miten hoidamme käsittelyä, mutta tämä on hiukkasen vääristynyt tämä ilmapiiri, kun kolme parlamenttia on kertonut kantansa, yksi ehdokas mukana tässä ja muut ovat vasta, kaikki ovat vastaan. Jos ei tätä nyt tarkkaan mietitä, niin sanoisin Espanjassa, Saksassa, Italiassa, Portugalissa moni taho tukee esitystä. Hiukkasen tasapainoa tässä tarvitaan myös. Toiseksi esityksessä on joustoakin ja kypsyyttä. Minä en ainakaan tekisi mietintö, jossa jäsenmaatolla annettaisiin myös mahdollisuutta säännellä maahan tulevien ihmisten määrää. Enkä haluaisi olla mukana esityksessä, joka ei ole innovatiivinen käsittelyssä, kun on kyse niin sanotusta kiertosiirtolaisuudesta. Meillä on monelle kaudelle olemassa lupaa. Jäsenvaltoilla on paljon laillisia laillisesti maassa olevia maahanmuuttajia, jotka tekevät kausityötä. Siksi tässä tarvitaan myös sääntelyä. Laitontakin on paljon. Kolmessa jäsenvaltiossa muun muassa, jotka täällä ovat puhuneet, minä kuulun yhteen näistä jäsenvaltioista. Sääntely on tärkeää kaikista näistä syistä. Ehdotus ei suoraan puutu epäsäännönmukaiseen työhön, se hoidetaan muilla direktiiveillä jäsenvaltioiden toimeen. Nyt on tärkeää saada aikaan hiukkasen tähän jonkinlaista kohtuutta. Liitolla on omat käsityksensä. Yhdenvertainen kohtelu muun muassa tuli esille. Kausityö, yritysten sisäiset siirrot, kuten Hydeluvan kohdallakin on tehty näitä asioita, viedään eteenpäin. lopuksi kommentti, kollegat, olisimme halunneet horisontaalisen esityksen, yhden luvan, mutta neuvosto ehdottomasti vastusti tätä lähestymistapaa. Neuvosto vuosi toisensa perään puhui maahanmuuton sääntelystä kaikkien hyväksi, mutta mitä esityksiä ei tehty. Tästä syystä olemme nyt tässä jamassa, eli alakohtaisesti käsittelemme. Mutta parlamentissa täytyy varmistaa se, että ne ovat esityksiä, jotka voidaan hyväksyä kaikissa parlamenteissa, koska ne liittyvät lainottomaan maahan muuttoon, koska se on tärkeä kaikissa jäsenvaltioissa. Kiitoksia. Herra Papa Nikolau. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Δεν υπάρχει καταρχάς αμφιβολία ότι... Kiitos. No, selvää on, että kausityöntekijöitä on varsin paljon Euroopassa. Ja monet jäsenmaat, varsinkin sellaiset, joissa on paljon matkailua ja maataloutta, todellakin tarvitsevat kausityöntekijöitä. No monet työntekijöistä toimivat laittomasti. Se on tosiasia, jota ei saa unohtaa. Ja juuri tämän vuoksi olisi äärimmäisen tärkeää. Täällä valiokunnassa valiokunnassamme, kun tätä asiaa ja muita vastaavia direktiivejä tarkastelemme, on erittäin tärkeää voida selvittää myös näille ihmisille itselleen, kuinka tärkeää olisi heidänkin hyödyntää laillisia kanavia, jos mahdollista on. Näinhän ihmisille tarjoutuisi parempia mahdollisuuksia toimeentulon järjestämiseksi yhteisössä. Ja on erittäin tärkeää myöskin suojella näitä ihmisryhmiä riittävästi. Niin oikeutensa on saattava taattua. Mutta miten tämä käytännössä on mahdollista, jos puhutaan ihmisistä, jotka oleskelevat jäsenmaassa vain kuusi kuukautta? Eli miten voidaan äh, saattaa heidät samalle suojelun tasolle sellaisen ihmisen kanssa, joka vaikkapa jo viisi vuotta oleskellut yhteisössä. Emmekä ole ehkä välttämättä vielä riittävän hyvin määritelleet sitä, mm, missä menee äh, raja äh, kausityöntekijän välillä ja milloin voidaan puhua siirroista kaudesta toiseen. Mutta jos me haluamme näitä työntekijöitä suojella, on pidettävä huoli myös siitä, että järjestetään asiat siten, että järjestelmää väärinkäytetä. Eli voisiko direktiivi mahdollistaa sen, että ihmiset sitten väittäisivät olevansa yhteisössä kausityöntekijöinä ja jäisivätkin sitten pidemmäksi aikaa EUn alueelle. Eli lähdettäisiin liikkeelle direktiivin käytöstä käytettäessä sitä sitten kuitenkin väärin. Eli tässä on oltava riittävän varovainen. On pidettävä huoli siitä, että kun aika umpeutuu, kausityöntekijänä EU-hun tullut henkilö todellakin myös palaa lähtömaahansa. Ja jotta tästä voidaan olla varmoja, on huolella kiinnittävä huomiota niihin säännöksiin, jotka koskevat työnantajia. Työnantajiin on ehdottomasti annettava paikkaansa pitävää tietoa. Ja näin ollen oleskelulupa-asiat näiden ihmisten osalta ovat erittäin tärkeitä, miten eh, hoidetaan oleskelulupakysymykset eh, kausityön aikana. Työntekijöitä on tiedotettava oikeuksista, joita heillä on, ja on mietittävä, miten on mahdollista järjestää esimerkiksi se, että ihmiset voivat saada tiedot omalla äidinkielellään tai kuinka käännökset voidaan järjestää, jotta siis tämä viesti oikeuksista menee perille. Ja kun käydään läpi hakemuksia, niin on tietysti tärkeää reagoida riittävän nopeasti. Jos joku hakee kausityöpaikkaa, vastaus eh, hakemuksen on tultava todellakin nopeasti. Eli koko tämän menettelyn on oltava nopeaa ja tehokasta, jotta ihminen sitten voi tulla ajoissa kausityöhön. Eli tässä vielä on tehtävää jäljellä. Mitä sitten tulee kansallisten parlamentin edustajien esittämiin kysymyksiin? Tässä nostettiin esiin varsin tärkeitä kriittisiäkin kommentteja. Kun puhutaan laillisesta maahantulosta, niin paineet ovat varsin kovat ainakin joissain jäsenmaissa. Ja meidän on tässä asiassa tehtävä parhaamme olen tarkkaan kuunnellut komission edustajan ja esittelijän puheenvuorot. Uskoisin, että voimme aikaan saada tässä hyvän esityksen. Kiitos. Rova Sargentini. Thank you, Chair. Um, I think it's... Kiitos puheenjohtaja. Nyt on liian varhaista puhua direktin yksityiskohdista kausityöliittyen, mutta meidän täytyy yhdessä puhua siitä, miksi me haluamme tämän, mitkä ovat perustelut. Perusteluna on se, että me tarvitsemme työntekijöitä unionissa, ei pelkästään niitä, jotka tulevat sinisellä kortilla tai kansallisten ohjelmien kautta, kun on kyse koulutetusta väestä, vaan myös vähän koulutettua väkeä tarvitaan tai kouluttamatonta väkeä muutamassa maassa on nähty, että väestön vanheneminen etenee nopeammin kuin ollaan ajateltukaan. Muissa maissa on nähtävissä, että vanhentuminen jatkuu, mutta sitten Itä-Euroopasta tulee väkeä minun maassani alkumassa ja kuten yhdistyneessä kuningaskunnassa, mutta se ei koska koko unionia to see that we exploit illegal work. Me myös riistämme laittomastikin maassa olevia maahantulijoita. Itsellä Italiassa muistanemme oli siellä sitrushedelmiä poimimassa afrikkalaisia, jotka tekivät töitä ja elivät kammottavissa olosuhteissa, olivat laittomasti siellä, joskus jopa laillisestikin, mutta laittomissa työsuhteissa. Se on saatava loppumaan. Kausityöntekijädirektiivi on ensi askel unionissa siihen suuntaan, että me tajuamme, että me tarvitsemme sääntelyä, että ihmiset saavat tilaisuuden vähän koulutetuissa tai kouluttamassa työpaikoissa tehdä työtä laillisesti. Ajatellaanpa Espanjan, Marokon alueilla olevia afrikkalaisia varmasti haluaisi tehdä unionissa laillisesti töitä eri parlamenttien kommentit liittyen toissijaisuuteen, ettei Euroopan unionissa pitäisi mitään tästä päättääkään, epäilenpä vain. Katsotaanpa Tampereen sopimuksia tai Haakin tai Tukholmankin ohjelma, niin moni hallitus on jo tällaisia säädöksiä hyväksynyt. Mietinpä vain, ovatko toissijaisuusperusteet sitten ajankohtaisia, kun puhutaan myös yritysten sisäisiä siirtoja. Käyttäisivät jäsenvaltiot samaa perustelua, kun puhutaan korkeakoulutetusta maahanmuutosta työmerkeissä, vai onko pelkästään, että pelätään vähän koulutettua väkeä? Kun minä ajattelen tätä suunnitelmaa, niin mielestäni se on ensiaskel kohti laajempaa kierto kausityön sääntelyä. Kotityötä tällä ei säädellä, vaikka siinäkin on usein kyse maahanmuuttajista hyvin haavoittuvissa tilanteissa. Toivottavasti se on sitten seuraava vaihe. Haluaisin myös, että meillä olisi olemassa direktiivikausityötä varten, että ihmiset voisivat jopa työuraa miettiä, ehkä kausityötäkin aloittaa, mutta ei se tarkoita, että siihen päättyisin eurooppalainen työura. Olisi kiva tehdä Moraisen kanssa yhteistyötä, että löytyy ratkaisukeinoja. Mieluusti myös taivuttelen kansallisia parlamentteja, mukaan lukien omaani Kalankomaissa. Ei tätä pelkästään kansallisella voi ratkaista. Maahan on tullut jäädäkseen. Kiitos. Thank you, Mrs. Weber. Thank you very much, Chair. Please allow... Kiitoksia. Alkuun haluaisin kiittää sihteeristöä siitä, että voimme keskustella puolentoista tunnin ajan näin tärkeästä aiheesta. Yleensähän me vain häthätää käsitellään tämmöisiäkin kysymyksiä. En halua nyt dramatisoida tilannetta, mutta minulle on syntynyt sellainen vaikutelma, että tämä direktiivi ja muut maahanmuuttoon liittyvät ja kysymyksiin liittyvät direktiivit ovat eräänlainen unionin lakmustesti, eli minkälainen toimija EU ylipäätään on. Tämä on koetinkivi myöskin neuvostolle. Minä toivon todellakin, että neuvosto ymmärtää tilanteen. Ja tämä on myöskin kansallisille parlamenteille ja sitten jäsenvaltioille ja myöskin Euroopan parlamentille testi, mutta myöskin Euroopan yhteisölle, kansalaisjärjestöille, AY-liikkeelle ja niin poispäin, sillä mehän tiedämme, että kyse ei ole vain ainoastaan siitä, että me tarvitsemme unionin alueella työntekijöitä, vaan kyse on paketista, vaikkakin ne ovat erillisiä paketteja, ja me haluamme osoittaa muulle maailmalle, miten me toimimme silloin, kun kyse on maahanmuuttopolitiikkaan liittyvistä kysymyksistä. Onko kyse Euroopan unionista vaiko 27 maan yhteisöstä? Onko meillä mahdollisuutta löytää yhteisiä määräyksiä vai toimimmeko aina toissijaisuusperiaatteen mukaisesti – mikä tarkoittaa sitä, että toimimme aika epäjohdonmukaisesti. Minä uskon, että meidän tulisi toimia kansainvälisen toimijan omaisuudessa tai sen tavoin. Mitä tähän nimenomaiseen direktiiviin tulee, niin uskon, että edellisen kauden aikana tästä keskustelimme hyvin pitkään, muun muassa silloin, kun käsittelimme palauttamisasioita. Silloin sanoimme, että myöskin maahanmuuttopolitiikkaan liittyvä teksti tulisi, kausityöntekijöiden teksti oli jo pöydällä, mutta meidän täytyy nyt vain pitää kiinni niistä lupauksista, joita olemme antaneet aikanaan. Siitähän sitä todellista lisäarvoa pääsee syntymään. Ja on sanomattakin selvää, että jos jäsenvaltiot yksin vastaavat tästäkin kysymyksen käsittelystä, niin Jossakin jäsenvaltiossa tämä tulee olemaan tärkeä asia, toisessa taas ei, mutta tietenkin tilanne muuttuu hallituksen asetelmista riippuen, joten on ihan selvää, että Euroopan unionin tasolla tarvitaan yhteisiä määräyksiä, olivatpa ne sitten minimaalisia, mutta kuitenkin yhteisiä. Ymmärrän toki, että neuvostossa jotkut ovat sitä mieltä, etteivät olisi valmiita hyväksymään tätä ratkaisumallia, koska kysehän on myöskin kansallisten parlamenttien aiheuttamasta painostuksesta. Ja myöskin AY-liikkeet tätä painostusta aiheuttavat, mutta meidän täytyy aina muistaa, että pilkkuja voidaan viilata, me voimme varmistaa, että työntekijöiden oikeuksia, myöskin kausityöntekijöiden oikeuksia, jotka tulevat eri unionin maista, niin he voivat nauttia yhtäläisiä määräyksiä. Ja näin voimme toimia myöskin kolmansista maista tuleviin kausityöntekijöihin. Se nyt on selvää. Ja todellisuushan on se, mikä on. Näin vain tällä hetkellä tilanne on, ja me tiedämme, että kausityöntekijät joutuvat toimimaan kuin lain suojattomat. Neuvostohan viittasi äsken lukuisiin seikkoihin sanoen, että ei ole olemassa sopimuksia ja jäsenvaltiot eivät ole halukkaita toimimaan näin. Minä todellakin toivon, että neuvosto tekisi kaikkensa löytääkseen toimivia ratkaisumalleja. Sen tulisi välttää sellainen toiminta, joka johtaisi tämän prosessin karjutumiseen. Minä todellakin toivon, että kun me vaadimme jotain järkevää, niin ne otetaan huomioon ja niistä olisi hyötyä ihmisille, eli kausityöntekijöille. Minä toivon, että neuvosto ymmärtää tilanteen vakavuuden. Mielestäni pidemmän aikaa Euroopan parlamentti on toiminut hyvinkin vastuullisesti ja on kertonut, mitä me haluamme. Eli että Euroopan unioni toimii tärkeänä toimijana kansainvälisellä näyttämöllä ja neuvoston tulisi toimia samalla tavalla. Kysehän Euroopan unionin neuvostosta eikä 27 jäsenvaltion neuvostosta. Kiitoksia. Mr. Jacolino. Herra Jacolino. Grazie, Presidente. Se soltanto... Kiitoksia. Puuttuisin osiltaan vain kansallisten parlamenttien kommentteihin. Jos tämä hyväksyttäisiin, että heiltä vietäisiin valta, meidän täytyy kuitenkin ymmärtää, mikä tämän tärkeän direktiivin merkitys on. Kuten Morais totesi, kun mietitään näitä yritysten sisäiset siirrot on myös tähän otettu mukaan, että tavoitteenakin on, että maahantulo tapahtuu tiettyjen työmarkkinoiden vaatimusten mukaisesti jäsenvaltioissa. Minun mielestäni meillä ei voi olla maahantuloehtoja, jotka olisivat kaikki valtioissa samanlaisia. Se liittyy toissijaisuuteen, vaikka se onkin sitten toinen asia, että ihan samalta viivalta toiminta, se on varmasti ongelmallista. Täytyy muistaa, että tämä direktiivi ja varsinkin tämä on syntynyt Rossarnon pohjalta tammikuulta On muitakin tapauksia tullut Anderlehti Malmössä, Lontoossa, Pariisissakin. Me eivät välttämättä ole jäsenvaltiota, jossa kausityöntekijöiden ongelma on ollut kovin paljon viestimien mielenkiinnon kohteena. Tämä on alakohtainen lähestymistapa. Maatalous, matkailu, rakennustyö ovat tärkeitä aloja varmastikin. Siellä on paljon maahan tulijoita. Meillä on tietenkin oma hyvinvointivaltio, järjestelmämme Italiassa, Saksassa, Tsekin tasavallassa, mullakin omansa Italiassa, Itävallassakin ja Englannissa. Ei sitä viedä pois, se on arkaluontoinen asia, tärkeä asia myös. Euroopan parlamentti myös nyt nostaa tämän huomion itse määräyksen oikeudellakin. Tämä on nyt hyvä tapa tehdä esityksiä ja antaa oma panoksensa tähän kulttuurikeskusteluun. Tässä aiheessa, kuten muissakin aiheissa, ne ovat tärkeitä joissakin jäsenvaltioissa. Ne ratkaistaan aika lyhyessä ajassa nyt koska tässä täytyy myös työntekijöitä suojella todellisesti. Tiedän, että Italiassa on paljon kausityöntekijöitä, jotka ovat siellä omenoita ja appelsiinia poimimassa. Toisin sanoen minä tiedän, että esittelijän ansiosta ja komission ja neuvostonkin voimin voimme jotain merkityksellistä saada aikaan että tässä voidaan nopeasti määritellä tämä työ. Kiitos. Kiitos, herra Busuttil. Yes, thank you, Mr. Chairman. Kiitos, puheenjohtaja. EPP suhtautuu avoimesti uusiin aloitteisiin laillisen maahanmuuton osalta. Tämä vali ohjelmassammekin oli esillä ja voimme tämän toistaa nyt. Eli olemme rakentavalla tavalla mukana kehittelemässä näitä ehdotuksia. Mutta totesin kuitenkin, että kansallisten parlamenttien kollegat toivat esiin joitain tärkeitä näkemyksiä liittyen toissijaisuusperiaatteeseen. Näitä aspekteja ei voi unohtaa jättää ilman huomiota, pikemminkin päinvastoin. Niihin tulee suhtautua riittävällä vakavuudella. Komissio on nyt sanonut, että no älkää huolehtiko kansalliset kiintiöt voidaan säilyttää kausityöntekijöiden osalta eri jäsenmaissa. Ja komissio myöskin totesi, että älkää huoliko, yhteisöpreferenssikin säilyy. Eli jos näistä halutaan pitää kiinni, niin miksi tämä direktiiviä sitten ylipäätään tarvitaan? Ja jos vastaus tähän kysymykseen on, että siksi, kun on kiinnitettävä tämä huomiota työoloihin. No, Sitähän tulisi kysyä myöskin, miksi yksittäiset jäsenmaat eivät yksin kykene riittävällä tavalla pitämään huolen siitä, että työolot ovat riittävän hyvät ilman, että tarvitaan Euroopan tason toimintaa. Eli toissijaisuusperiaate mielestäni on tärkeä periaate, sitä on kunnioitettava ja komissio on tämän meille velkaa, jotta voidaan kunnolla vastata kysymykseen. E, eli että toisellisuusperiaatetta tässä todellakin myös kunnioitetaan. Ja direktiivistä saattaisi olla hyötyä myös taistelussamme laitonta maahanmuuttoa vastaan. Katsoisin, että meillä on myös muita aloitteita taistelussamme laitonta maahanmuuttoa vastaan, esimerkiksi sanktiodirektiivi joka kohdistuu niihin työnantajiin, jotka laittomasti palkkaavat henkilöitä töihin. Ja tämä direktiivi on voimaan astumassa. Ja hyväksikäytön osalta meidän on myöskin oltava varovaisia, niin kuin tehdään se johtopäätös, että tämä direktiivi olisi vastaus niihin pelkoihin, jotka liittyvät hyväksikäyttöön, koska aloitteita on ollut muitakin tämän kitkemiseksi. No, suhtaudumme ehdotuksen avoimesti, niin kuin totesin, ja tulemme tekemään Estilien kanssa hyvää yhteistyötä, mutta haluamme saada tietyt vakuudet asioista. Ja tämänpäiväinen komission esitys ei ihan onnistunut vakuuttamaan meitä siitä, että tässä esityksessä todellakin olisi kunnioitettu toissijaisuusperiaatetta. Kiitos. Thank you, uh, Chair. I also like to... Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin aloittaisin siitä, mihin herra Pusikli viittasi. Tämä on nyt yksi ensimmäisistä kerroista. Kuullaan jäsenvaltioiden näkemyksiä johonkin komission ehdotukseen. 12 parlamentti on vastustanut käsittääkseni, mutta se ei riitä estämään vielä. Mutta kun nyt on uusi menettelykin käytössä, niin mietin vain, olisiko mahdollisesti kaikki parlamentit voisivat antaa kirjallisesti näkemyksensä, eivät ole tehneet niin. Saataisiin siihen komissio vastaus nopeasti perustelujen puolesta ja vastaan, että tiedämme sitten, mihin suunnata. Kaikki ovat samaa mieltä varmasti siitä, että Euroopan unionissa työskenteleviä täytyy kohdella säällisesti ja meidän pitäisi laiton riisto lopettaa mutta siihen ei saa ole kuitenkaan mitään tilastotietoa käytetty pohjana. Minkälaisia ongelmia eri jäsenvaltiossa on, kuinka paljon kausityöntekijöitä ylipäätään on. Ja jos kerran laittomasti on niin paljon, miten on mahdollista, että kun on uusi esitys, että sen mukaan estäisi, jossa siinä ruvetaan tätä toteuttamaan myös jäsenvaltioiden toimin, jos eivät ne jotain tee, tällä hetkellä, niin toivottavasti ainakin sitten tämän säädöksen myötä Euroopan unionin tasolla haluan tilastotietoja, mikä on ongelma ja mitä on tulossa ensi vuosina. Tulevina vuosina siis. Neuvostokin taisi ottaa seuraavan sekan esillä, nimittäin yksi ehdoista on, että on säällinen majoitus. Miten määritellään säällinen majoitus? Voisin kuvitella, että se vaihtelee, jos se on, sanotaan, mitä se on Suomessa verrattuna Kreikkaan. Mitenkäs tämä ratkaistaan? Entä sitten jakso? Nykyinen järjestelmä ehkä toimii ihan hyvin, mutta onko kuusi kuukautta normaali? neljä kuukautta, ehkä jossakin maissa kahdeksan, mikä liekään. Onko se kaikissa saamateissa sama? Jos matkailualalla toimii, niin voi olla, että on eri lähestymistapa kuin maataloudessa tai mikä se sitten liekin. Eli miksi komissio haluaa kuusi kuukautta ja millä perusteella, miksi se koskisi kaikkia aloja? No niin, puheenjohtaja, siinä ensimmäinen reaktioni. Olen paljon kuullut kommentteja eri tahot, jotkut hyvinkin kielteisiä, jotkut myönteisiä. Me myönteisessä hengessä tarkastelemme kaikkia esityksiä, mutta me tarvitsemme kyllä vastauksen kielteisiinkin huomioihin. Kiitos. Thank you. Kiitos. Romero. Kiitos puheenjohtaja. Yksi kommentti muuten liittyen komission asennoituminen. Kuten herra Busutil totesi, pitää paikkansa, että jäsenvaltiot kyllä voisivat kiinnittää huomiota työoloihin ja välttää tällainen kahdenkertainen työmarkkinoikaan syntymässä. Ilmeistä on myös se, että ei ole tilastotietoja. Olisi kauhean tärkeää, että tiedettäisiin ihan tarkalleen, mikä tilanne on. Mutta kun tässä on paljon kysymyksiä, jotka toissijaisuuteen. Että kun tämä on uusi vaihe kuitenkin, niin huolimatta siitä, että tilanteet vaihtelevat toinen toisistaan, on paljon liikkuvuutta, ja yhä enemmän meillä on syntymässä yhtenäiset markkinat myös työkuvioissa, niin meidän täytyy olla välineitä ja olosuhteet järjestää nämä yhtenäiset työmarkkinat. Joskus se on kuitenkin väistämättä edessä. Emmekä me voi pelkästään sanoa, että, että totta kai se kuuluu jäsenvaltiolle, totta kai, että jäsenvaltiot hoitakoot, mutta totta kai kunnioitamme, mikä on ihan luonnollistakin, yhdistyneen, kanssa, yhdistyneen kuningaskunnan kantaa, kun se haluavat oman kantansa säilyttää perusopimusta. olisi kuitenkin mielenkiintoista auttaa tätä eurooppalaistakin rakentamistyötä tämän suuntaisesti. Ne ovat välttämättömiä, että väärinkäytöksiä ei synny, koska voi olla niin, että syntyy kahdenlaiset markkinat, ne ovat valitettavasti olemassa. Mahdollisesti ehkä siitä syytä, että jotkut jäsenvaltiot eivät ole riittävästi tai tehokkaasti järjestäneet näitä työmarkkinoita, mutta se on olemassa jo. Ja tästä syystä me tarvitsemme ehtoja välttääksemme sen, mikä on nyt syntymässä. Se, että se käytyy itseään vastaan. Että nimittäin kun on joitakin jäsenvaltioita, jotka käyttävät tätä menettelyä, niin hehän oikeastaan vievät tätä siihen, että tulee tämän tyyppistä maahanmuuttoa vielä enemmän. seksi, tätä vastaan meidän pitäisi toimia. Tämä on syy siihen, että saadaan direktiivistäkin lisäarvoa. Vältytään tältä syntyneeltä vaikutukselta, kun jotkut jos turvautuvat tähän kahdenkertaisen markkinaan, että ole mahdollisuus myös palkata ehdoin, jotka eivät ihan ole ne, joita meitä Euroopan unionissa on. Siksi minä uskon, että lisäarvoa saataisiin siitä, että voitaisiin yhdessä tehdä työtä kansallisten parlamenttien kanssa. Kiitos. Mr. Foss. Kiitoksia, herra Foss. Kiitos. Joidenkin kollegoiden puheenvuorot hieman hämmästyttivät minua. Eli että kausi työnteosta voisi tulla jonkinlaista laillistettua oleskelua. En tiedä, pyritäänkö tällä myös lähtömaiden tilanteiden parantamiseen toimissa on oltava selvillä siitä, että ne eivät suinkaan ole pelkkiä kehitysaputoimia, eikä kyseessä ole eh, minkään laittoman laillistaminen, vaan Kyseessä on kausityöntekijöille työ tarjoaminen, jos jäsenmällä tähän tarvetta on. Ja on kysyttävä myöskin, voidaanko tarpeet kattaa omista resursseista, jäsenmaiden omista resursseista, ja jos tämä ei ole mahdollista, voidaan ajatella, että rahoitamme semmoinen suurta työttömyyttä, niin ei voida noin vain mennä sanomaan, että okei, otetaan ulkopuolelta kausityöntekijöitä. Jos kausityöntekijää tarvitsee, niin tietysti on järkevää selvittää ensin se, löytyykö työntekijä mahdollisesti omasta maasta tai EUn alueelta. Ja jos tämä ei ole mahdollista, vasta sen jälkeen mietittäisiin kysymystä siitä, olisiko mahdollista löytää työntekijä EUn ulkopuolelta. Mutta jos siis tarve on suurempi kuin mitkä ovat on omat resurssit, niin tällöin tietysti tarvitaan selkeitä määritelmiä. Ensinnäkin on painotettava sitä, että kyseessä on vain kausi, luontoinen väliaikainen työ ja myöskin ehdot, työehdot, maahantulomääräys, kaikki on selvitettävä, majoitus, työaikakysymykset, palkkakysymykset ja sosiaaliturva, maksuasiat, nämä kaikki on selvitettävä esimerkiksi mihin maksetaan sosiaaliturvamaksut, maksetaanko ne eh, siihen maahan, jossa töitä tehdään, koska sairaustapauksessa ehkä nimenomaan sieltä lääkärin hoitoa tarvitsee, vai eh, tulisiko nämä maksut hoitaa lähtömaahan? Ja tästä sitten poikki myös lisäkysymyksiä. Jos henkilö palaa uudelleen ja uudelleen aina puoleksi vuodeksi kerrallaan, niin tällöin hän eläkeoikeudetkin tulevat kuvaan mukaan ja olisi mietittävä, miten nämä asiat hoidetaan, jotta ihminen jää yksin näiden kysymysten kanssa ponnistelemaan. Ja ylipäätään, mitä kaudella tarkoitetaan, puhutaanko tällainen puolesta vuodesta, ja mitä sitten, jos esimerkiksi kausityöntekijä on raskaana ja lapsi syntyy, mm, tämän työjakson kestäessä. Tällöinhän jatkonkin tulee tulla kyseeseen. Ja mitä sitten lapsen osalta käy, tuleeko tällöin lapsesta mahdollisesti yhteisön kansalainen ja voiko tällä olla vaikutusta sitten taas oleskelun kestolle, jos esimerkiksi syntynyt lapsi on saanut EU-maan kansalaisuuden. Ja mitä sitten onnettomuustapauksissa tehdään. Jos vaikkapa eh, vakava onnettomuus tapahtuu viiden ja puolen kuukauden kuluttua henkilö joutuu sairaalaan, niin ei voida tietysti kuuden kuukauden jälkeen sanoa, että henkilö on maassa laittomasti. Mutta on pidettävä huoli myös siitä, ettei väärinkäytöksiin päädytä. Ja kun puhutaan sosiaalimaksuista, eläkeoikeuksista ja niin edelleen, niin on muistettava, että toiseisuusperiaatteesta on lähdettävä liikkeelle. Kansallisilla valtioilla tulee olla oikeus ja mahdollisuus vaikuttaa asioihin. Eli nimenomaan sosiaaliturvakysymyksissä järjestelmissä on lähdettävä liikkeelle huomioita kansalliset menettelyt ja löydettävä tältä pohjalta sopiva ratkaisu kaikille osapuolille. Mrs. Lambert. Thank you, President. I hadn't been... Kiitoksia. En halunnut osallistua alun alkaen tähän keskusteluun, mutta kyllä nyt on pakko sanoa jotain. Ensinnäkin mitä tulee tähän lisäarvoon, niin kyllähän vastauksekin oli kuultavissa näistä monista kommenteista, eli missä määrin jäsenvaltiot haluavat soveltaa nykyistä omaa lainsäädäntöänsä varmistaakseen, että maataloudesta matkailussa työskentelevät kausityöntekijät eivät tulisi riistetyiksi, vaikka näin käy. Me tiedämme, että lainsäädäntö on olemassa, mutta niitä ei panna sataprosenttisesti täytäntöön. Tarkastuksia ei toteuteta riittävässä määrin, joten mielestäni eurooppalainen lisäarvo olisi juuri se, että komissio voisi syyttää jäsenvaltioita, mikäli he eivät takaa kausityöntekijöille riittävää suojan tasoa. Kysehän on sekä EUn kansalaisista että EUn ulkopuolisten maiden kansalaisista, joten tässä pitää varmistaa, että kaikilla on vähimmäispalkkataso nautittavana, työsopimukset ja niin poispäin. Ja tietenkin näistä on hyötyä kaikille, myöskin omien maiden kansalaisille. Eli ettemme dumppaushinnoin lähde vääristämään työmarkkinoilla kilpailua. Mutta meidän täytyy myöskin kausityöntekoon liittyen muistaa, että tilanne on hyvin epä määräinen. Me, meidän täytyy katsoa tilannetta hiukan laajemmin ja me tiedämme, että yhdellä direktiivillä ei kaikkia ongelmia voida ratkaista, kuten täällä viitattiin jo sosiaaliturvakysymyksiin. Mielenkiintoista olisi nähdä, että mitä jäsenvaltiot paraikaa jo tekevät, sillä me uskomme, että on olemassa jo sosiaaliturvaan liittyviä määritet, toimenpiteitä, turvallisuus, sairaanhoitoon liittyviä verotukseen liittyviä määräyksiä ja niin poispäin. Eli määräyksiä jo on olemassa kansallisella tasolla ja olisi kiintoisaa tietää, mitä määräyksiä tällä hetkellä on olemassa. Ja täällä on viitattu majoituksen määrittelemiseen. Minä uskon, että puitedirektiivi antaa riittävän pelivaran. Meidän ei tarvitse määritellä kaikkia jokaista pilkkoa myöten, mutta meidän täytyy myöskin muistaa se, että kunnollinen majoitus tarkoittaa sitä, että juokseva vesi löytyy ja että voi käydä suihkussa peseytyä ja että siellä voi kokata, laittaa ruokaa ja että siellä voi nukkua ilman, että samassa huoneessa on älyttömästi väkeä. Ja minä olen varma, että tähänkin liittyvä kansallista lainsäädäntöä löytyy. Eli mikä on kausityöntekijöille säännöllinen majoitus. Joten kyllä lisäarvoa löytyisi tästä ratkaisumallista Jäsenvaltiothan ovat sitoutuneet tähän toimintaan, eivät välttämättä enää ole tyytyväisiä siihen, mitä ovat aikanaan sanoneet, mutta minun mielestäni tässä on olemassa eurooppalaista lisäarvoa. Täällä on viitattu tähän kahden työmarkkinan järjestelmään. Kyse on oikeuksista ja niin poispäin, mutta meidän täytyy myöskin muistaa, että komission täytyy varmistaa, että jäsenvaltiot todellakin panevat olemassa olevia määräyksiä täytäntöön, vaikka eivät sitä välttämättä haluaisi tehdäkään. Kiitoksia. Vielen dank. Ernst. Kiitos. Kommentoisin kansallisten parlamentin edustajien puheenvuoroja hieman. Katsoisin ja esittäisin tässä pyynnön neuvoston edustajalle täällä. Eli olisi käytävä läpi myöskin myönteisiä argumentteja, jotka saivat myös myönteisen tuen joissain maissa, jotka tukisivat tätä esitystä. Ehkä mm, tätä voisitte argumentoida. Tässä nyt pari seikkaa sosiaaliturva-asiat myöhemmässä vaiheessa, mutta ensinnäkin puhuin hieman tavoitteista. Tavoitteista tulisi sopia, eli mihin pyritään tällä direktiivillä, mistä siinä on kyse. Kausi työntekijöitä hän kyllä on kaikissa jäsenmaissa ja kaikki jäsenmaat haluavat myöskin mm, heitä hyödyntää enemmässä tai suuremmassa määrin. Ja varsin usein, ja tämä on fakta, ja tämä koskee kaikkia jäsenmaita, näitä työntekijöitä myöskin hyväksi käytetään. Eikä tämä koske pelkästään Italiaa, ja Italiahan tästä aiheesta, Italian edustaja tästä aiheesta puhui. Eli hyväksikäyttöä esiintyy kaikkialla. Ja tärkeää olisi, että muistaa ja huomata se, että nykymääräykset eivät ole mahdollistaneet, eh, mahdollistaneet sitä, että ehdot olisivat samat kuin kansallisella tasolla. Tämä on vain lisännyt laitonta menettelyä. Pitkälti on myöskin epäonnistuttu. Ja nyt Euroopan tasolla kannattaa miettiä sitä, miten yhteisiä sääntöjä voitaisiin laatia, koska yksin ei ole onnistuttu. Ja tämä on hyvä lähestymistapa ja siksi Tämän vuoksi me puollamme eurooppalaista lähestymistapaa. Kun ajatellaan esimerkiksi työoloja, palkkaa, terveyskysymyksiä, niin kyllä tässä voitaisiin ajatella yhteistä menettelyä. Ja sitten epäilijät kyselivät, että miksi tämä olisi tärkeää, tai todettiin, että ei tämä välttämättä tärkeää olisi, niin kyllä, kun ajatellaan jäsenmaiden sosiaalista rauhaa myöskin, on tärkeää, että työolot ovat järkevät ja riittävät myös näille työntekijäryhmille. Tämä on tärkeä argumentti mielestäni. Ja sitten, eli laittomuuden vähentäminen, no tehdään nyt sitten jotain. Tehdään jotain, jotta laiton oleskelu vähenisi. Voin yhtyä siihen, mitä Morais esitti, eli että horisontaaliset ratkaisumallit olisivat hyvät silloin, kun ovat mahdollisia. Niitä tulisi hyödyntää. Nämä ovat tärkeitä aspekteja. Tämän lisäksi on sitten selvitettävä se, mitä tarkoitetaan kausityöntekijällä ylipäätään. Kausi, työn kesto on rajattu 4, 3, 6 kuukautta, 8 kuukautta, 12. No tästä kestosta voidaan tietysti keskustella, mutta kausityö, eh, miten se määritelmä? No sen kesto on yksi määritelmä, ja sitten kyseessä on lisätyö, jota muutoin kukaan jäsenmaassa ei halua tehdä. Ja tällöin kausityöntekijä on hyvä hyödyntää ja jos tätä tarkoitetaan, niin on se uskallettava ääneen sanoa. En lähde tässä mitenkään arvottamaan, se on asia ihan erikseen vai puhutaanko äh, hieman alarvoisemmista töistä, kun puhutaan kausityöstä, ja jos niin, pitää uskaltaa asia sanoa. En tiedä, Olisiko mahdollista ajatella myös kestävämpää laatua kestoista puhuttaessa? Kyllä työnantajat mielellään työllistäisivät uudelleen samaa työntekijää. Voidaanko tällöin enää puhua kausityöstä? Eli tarvitaan ihan selvät säännöt ja määritelmät, jotta ymmärretään, mistä puhutaan, koska muutoin ei kyllä pitkälle pötkitä. Tarvitaan selkeät ihmisarvoiset työehdot ja sellaiset, että ne tuovat lisäarvoa mukanaan. Ja sosiaaliturvan totta kai on asia, joka tulee myöskin huomioida, eläkeoikeudet <laughs> myös. Mutta ensi vaiheessa tavoiteasettelu tulisi tehdä selväksi, mihin pyritään tällä direktiivillä. Ja <clears throat> se, mitä Italiassa tapahtui, olisi voinut varsin hyvin tapahtua missä tahansa yhteisön jäsenmaassa. Now I'm passing the floor. I'm passing the floor. No niin, sitten puheenvuoron saa herra Kavelretski. Hän edustaa Algeriaa Maghreb-valtuuskunnasta. Hänkin on mukana keskustelussa. Herra Retski. Merci, monsieur le président. Kiitos, herra puheenjohtaja. Hyvää iltapäivää minä kuuntelin tarkkaan tämän arvokkaan libevaliokunnan näkemyksiä kokonaisuudessaan. Minulla on myös tämä direktiiviehdotus ollut. Olen paljon oppinut kaiken kaikkiaan ja, ja pitemmittä puhetta voin sanoa pari seikkaa. Ensinnäkin, että Eurooppa on huolissaan näiden tulevien tai nykyisten kausityöntekijöiden työoloista, majoituksesta, terveydenhuollosta ja niin edelleen, mutta ennen kaikkea ajatellen heidän tulevaisuuttaan sopimuksen mentyä umpeen. En nä, ole nähnyt en sen paremmin ehdotuksessa kuin puheenvuorossakaan minkäänlaista mainintaa Euroopan unionin ulkopuolisista maista, jos minä puhun Välimeren eteläpuolesta, vain omasta maastani, Algeriasta, niin minä voin sen verran todeta, että jonkinlaista voin antaa sikäli, että kahdenkeskisesti voidaan keskustella asianomaisten maiden kanssa, miten he voisivat auttaa ja missä oloissa Eurooppaa. Näin tarjota kausityöntekijöitä eri aloilla. Siitä on ehkä hyötyä, mutta sitten voidaan katsoa, miten nämä maatkin voisivat jotain hyötyä, kuten Rova Schmidt komissiosta totesi. Haluaisin tietää, voisiko hän kertoa yksityiskohtaisemmin mahdollisesta hyödystä, jota koittuisi köyhyyden torjunnassa tai investoinneissa näissä unionin ulkopuolisissa maissa. Mitään suoraa mainintaa en ole nähnyt, mutta puheenjohtaja naiset ja herrat, jos sopii. Kuitenkin totesin sen verran, että ei saa käydä niin, että tämä tyyppinen direktiivi menee siihen suuntaan, mitä on jo olemassa joillakin aloilla, tavallaan verenvuotoa joillakin aloilla. Tässä puhutaan myös, myös työvoiman puutteesta Euroopan unionissa. Ajatelkaapa sitä verenvuotoa, jota tapahtuu, kun tapahtuu myös aivovuotoa näistä maista, jotka ovat kovasti ponnistelleet. Ajatellaan vain minun maattani, kansallista koulutusbudjettia, niin se on, se on kaikkein suurin kaikista aloista. Kaikki koulutus, ammattikoulutus, pätevyys katoaa. Minä haluaisin, että tässä kaikki osapuolet voittaisivat. Otettaisiin huomioon unionin huolet, mutta myös mietittäisiin, miten kumpikin osapuoli hyötyisi. Tässä muutama ajatus puheenjohtaja Kiitos herra puheenjohtaja tästä mahdollisuudesta puhua ja myödä Ponzerille. Me olemme Välimeren unionissa tässä myös käsittelemässä tätä aihetta. Olen totta kai käytettävissänne. Merci, monsieur Retski. Kiitoksia, herra Retski. Tässä oli pitkä keskustelu. Paljon Vuoron pitää mitään ensinnäkin komissio, herra Rova Schmidt. Haluatko kommentoida? Merci beaucoup, monsieur le président. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Ihan lyhykäisesti kaksi huomiota ensinnäkin tilastotiedoista. Me olemme toimittaneet vaikutusten arvioinnissa jotain tietoja. Meillä on uusi selvitys jäsenvaltiossakin tekeillä saada muita tietoja. Arviot osoittavat, että että on jopa yli 100 000 Euroopan ulkopuolelta tullut kausityöntekijöiksi. Muutama esimerkki Espanjassa 28, 24 000, 800 Ruotsissa 200, Italiassa, ajatelkaapa, siellä oli aika paljon. Siis jotain tietoa kyllä on käytettävissä, mutta niitä on vain, jos niitä jäsenvaltiosta on tarjottu. Totta kai, jos on kyse epäsäännöllisissä oloissa olevista kausityöntekijöistä, niin on luvut eivät välttämättä ole kuin aliarvioituja verrattuna todellista tilannetta. Ehkä voisin vielä pyrkiä vastaamaan tarpeeseen saada direktiivi. Mielestäni on erittäin tärkeää selvittää muuttoliikettä kokonaisuudessaan ja omaksua johdonmukainen lähestymistä. Mainittiin Tampere, Haag, Tukholma. Meillä on myös turvapaikkapaketti olemassa. Täytyy muistaa, että Eurooppa ei ole vain sulkenut rajojaan ja torjuu laitonta maahanmuuttoa, vaan, vaan me tarvitsemme myös siirtolaisia, jotka tulevat tänne pätevää väkevää, väkeä. Tässä on mainittu muitakin direktiivejä, mutta vähemmän koulutettuakin väkeä tai ilman koulutusta kokonaan. Tässä vastaa myös siihen, mitä Magrebin edustaja totesi, nimittäin mitä nämä ihmiset ehkä voisivat myös tarjota omille maille, alkuperämaille, vaikkakin on kyse vähemmän koulutusta työstä, niin aivovuoto ei ehkä tässä ole niinkään esillä, mutta jos ajatellaan maataloutta tai maa, maataloutta tai matkailua, niin varmasti siinäkin kertyy jäsenvaltiossa käytännön kokemuksia vievät ne kotimaihinsa. Kuten totesin, tässä on paljon jäsenvaltiolle annettu myös joustoa, liikkumavaraa. Toisaalta on myös hyvin tiukkoja sääntöjä maahantuloa ja oleskelua varten – tai mitä oikeuksia tarjotaan. Täytyy myös miettiä, että välttyy, vältytään näissä maahanmuuttovirroissa väärin, vääristymiltä. Kyseessä on kuitenkin ryhmästä, joka on erityisen haavoittunut, jota myös riistetään. Ja toivottavasti tässä päästään kuitenkin jotenkin eteenpäin näiden henkilöiden suojelussa. Mrs. Rice. Rova Rais, puheenjohtajavaltio Belgian edustaja. Kiitos puheenjohtaja. Toimii. Eipä tässä paljon lisättävää ole. Täällä jo todettuun työn on sikäli rauhallisemmin mielin, että mitä täällä on nyt tuotu esille huolina niin ne ovat esillä olleet myös neuvostossa toisin sanoen. Kuten jokaisessa välineessä ensimmäiseksi mietitään, miten verrata komission ehdotusta kansalliseen käytäntöön tai lainsäädäntöön, mutta minä luulen, että myöhemmässä vaiheessa ehkä voidaan, kun on uudelleen tätä tekstiä tarkasteltu, ottaa huomioon myös teidän näkemyksemme täällä. Totta kai vien eteenpäin myös työryhmälle. Varmasti saadaan aikaan hyvää sopuratkaisu, joka on kaikkien hyväksyttävissä. Kiitos. No niin, kiitos. Ja nyt esittelen pakeille kuullaksemme johtopäätöksiä. Thank you, Chairman. I'm very great. Kiitos ja kiitokset kollegoille hyvistä puheenvuoroista. Kyseessä kuitenkin on haastava työ ja vaikeakin. Tässä esitettiin tai neljäsessäkin puheenvuorossa se, että tämän liikkeelle olennaista kysymyksistä, eli tästä määräaikaisuudesta. 11 vuotta sitten puhuttiin laillisista ryhmistä ja laillistamisesta, ja mitään ei tapahtunut. Ja olikin näin ollen selvää, että kun sektorikohtaisen tarkasteluun mennään kausityöntekijöihin, yritysten välisiin siirtoihin, niin olisi selvää, että näkemyseroja syntyisi ja nyt meidän on kohdattava nämä maahanmuuttoreitit ja tarkasteltua näitä kysymyksiä. Mutta Papa Nikolain puheenvuoro, Vosin ja muiden puheenvuorot totesivat, että tarkastellaan asioita pragmaattisesti. Riittääkö kuusi kuukautta? Miten asia kannattaa hoitaa kunnolla? Ja meidän on käsiteltävä yksityiskohtiakin. Mutta selvää on, että kyseessä on poliittinen paketti, poliittisesti herkkäluontoinen aihe. Ja toistaisin vielä, että kaikki puhe, puhuivat toisuusperiaatteesta. Sinällään hyväksyvät kyllä ehdotuksia sopimuksen. Ymmärtää toisaaltaan sen, että jäsenmaat eivät suojele kausityöntekijöitä, Tästä Italian tapaus eh, on hyvä esimerkki ja tästä voimme olla häveissämme, koska eh, täytäntöpano ei toimi kunnolla. Lailliset oikeudelliset menettelyt ovat varsin erilaisia eri jäsenmaissa. Ja niin kuin Magman edustaja totesi, ei ole selkeää poliittista käytäntöä täällä EU-ssa ja sitten toisaalta kehitysmaissa. Kehitysmaat haluaisivat tällaiset suhteet luoda laillistamista toivottaisiin, koska laiton maahanmuutto on ongelma. Eli tämä on haaste. Haasteiden ehdotus on kyseessä, mutta kun sitä tarkastelee, niin toteaisin, että komissio on tehnyt vaikutusten arvioinnin. Tilastoja on olemassa, hänellä on kokemuksia näistäkin kysymyksistä. Mutta Meillä siis on kokemusta täällä, jotka ovat katsastaneet myös taaksepäin. Ja jos nyt katsotaan, mitä on tapahtunut Tampereen jälkeen 11 vuodessa, kuinka usein laillistamista on yritetty. Se on kova haaste, hankala homma, mutta nyt on tartuttava härkää sarvista. Ja ehkä kausityö on asia, jossa järkevä paketti olisi mahdollista aikaan saada erinäisiä kysymyksiä on tarkastella. Sosiaaliturva tässä esiin nostettiin, soveltamisala, määritelmä, kysymykset. Ja jos näissä päästään eteenpäin, onnistutaan näiden määrittelyssä, niin ymmärretään ehkä myöskin varmasti se, miksi useimmissa esimerkiksi tämä oli hyvä asia. Mutta poliittisissa ryhmissäkin, ja pahoittelen, että tämä nyt mainitsin, mutta omissa poliittisissa ryhmissäkin on jännitteitä aiheen tiimoilta kansalaisjärjestöt, liikemaailma, ja niin kuin Weber varsin elegantisti totesi, kaikilla tahoilla on jännitteitä, kun tästä asiasta puhutaan. Siksi, että nyt ensimmäistä kertaa puhutaan eh, ammattitaidottomasta tai jostain ammattitaidottomasta työvoimasta, eli sellaisista ryhmistä, jotka ovat varsin hankalassa asemassa. Eli tämä on herkkäluotoinen kysymys kansalaistenkin keskuudessa. Ja puheenvuorojen pohjalta voin todeta, että varmasti tulemme käymään syvällistä keskustelua aiheesta. Tässä on nyt varsin vakavasti suhtauduttu tähän asiaan. Kaikki tuntuvat ymmärtävän sen, että tämä on hankala kysymys. Yksittäisen luvan kysymys, yritysten siirtoasia on varsin uutta maaperää näin Lissabonin jälkimaastossa. Varmasti tulemme syvällistä keskustelua aiheesta käymään ja keskustelun edetessä sitten pelot varmasti hälvenevät. Ja tärkeää olisi, että kaikki säilyttäisimme avoimen mielemme, tarkastelisimme ehdotusta sellaisena kuin se on. Ja mietinnössäni tulen ilman muuta huomioimaan täällä esiin tuotuja näkemyksiä. Eli nyt olen optimistisempi kuin aikaisemmin. Minua varoitettiin aloitettiin, sanoi, että tämä on kova pähkinä purtavaksi kausi työ. Eh, kyllä se sitä on, mutta uskon, että tässä päästään eteenpäin. Mr. Kiitos, Morais. Kiitämme teitä kaikkia. Mielenkiintoista keskustelusta. Mielestäni voimme nyt mennä eteenpäin. Meille tulee muitakin tilaisuuksia keskustella tästä tärkeästä aiheesta, kausityöntekijöistä. Mutta kuten todettiin, niin kahdeksan on lykätty. Menemme kohtaan numero yhdeksän. To welcome the presence here of our... Me toivotamme tervetulleeksi Rav Janis Pleskopalaskartinkin. We're happy to see you back in the Libe Committee. Hän on jälleen täällä takaisin. Hauskaa nähdä sinut täällä. Me menemme kohtaan yhdeksän. Meillä on yhteiskeskustelu tässä. Meillä on vielä muutama minuutti Yhteiskeskustelu varten. Täällä on kolme Liechtenstein-juttua. Rova Holmajer, saisinko hiukan huomiotanne? Those which still have a point to go. Tässä on vielä muutama käsittelemätön asia. Olkapa hiljaa. Rova Holmajer, herra Kuelju ja Van de Kamp ovat esittelijänä. Tässä Liechtenstein-paketissa he saavat puheenvuoron esitelläkseen suositusluonnoksensa. Sitten keskustelemme Sanottako vielä, että määrä aika tarkistusten jättämiselle näihin lainsäädäntöpäätöslausumaan luonnoksiin on joulukuun kuudes päivä itsenäisyyspäivänä. Tarkistuksia ei hyväksytä muut, muihin kohtiin. Parlamentti on jo hyväksynyt pöytäkirjat näihin sopimuksiin. Here from a rapporteurs. First, I see that Mr. Busutil is replacing... Herra Busutil kai korvaa Rova Holmajerin ko. Herra Busutil, olkaa hyvä. Then Mr. Coelho first. Sitten herra Coelho. Fantin Kamp Koch. Kuka tahansa, kuka lie.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 olisimme toivoneet, että Sveitsin ratkaisu oli riittänyt myös Liechtensteinille, mutta näin ei kuitenkaan käynyt. Ja nyt on vielä hieman siis odoteltava. Saksa ja Ruotsi vastustavat äh, asiaa, varsinkin pitävät mielessä tämän veronkiertoasian alueellisestihan. Tästä on varsin mm, pieni mutta kuitenkin eh, todellista tässä puhutaan todellisista eh, EU-rajoista, ja niitä ei siis aikaisemmin varsinaisesti ollut. Ja meitä kovasti epäilyttää se, että Liechtensteinin liittymisen myötä ongelmat eh, ratkeaisivat. Tässä Norja, itä Islanti myöskin tulevat kuvan mukaan. Nyt sitten vihreää valoa tulisi esittää, koska menettelyt käynnistyvät ja ne liittyvät nimenomaan Schengenin validointiin. Eli tässä tarvitaan vielä arviointimenettelyä sen selvittämiseksi, täyttyvätkö kaikki kriteerit Liechtensteinin osalta. Ei ole kuitenkaan syytä olettaa, että näin ei olisi, mutta Eh, nyt siis tilanne on se, että parlamentin tulisi osoittaa vihreää valoa, jotta prosessi voi käynnistyä. Ja mielestäni meidän tulisi tätä vihreää valoa nyt esittää. Kiitos. Mr. Busutil. Kiitos. Ja seuraavana kollega Busutil, olkaa hyvä. I am... Kiitoksia, herra puheenjohtaja. En ole Monika Holmaier, mutta olen täällä hänen puolesta nyt puhumassa. Ja kyse on Liechtensteinin liittymisestä Dublinin sopimukseen Sveitsin kanssa. Kollega Holmeier tukee tätä ehdotusta. Holmeier toteaa, että ajatus on hyvä, looginen ja tarpeellinen ratkaisu. Hän siis suhtautuu puoltavasti tähän Tätä asiaa on käsitelty jo pidemmän aikaa. Tämä on ollut avoinna asiakirja. Ja tästäpä syystä Holmeier olisi tyytyväinen, jos asia saataisiin hoidettua kuntoon. Tämä olisi ihan looginen jatkumo ja se huomioisi neuvotteluiden tähän asti sen kulun. Lissabonin sopimuksen mukaisestihan parlamentti voi hyväksyä tai hylätä tämän asian, ja tämä tarkoittaa sitä, että meidän olisi otettava tähän kantaa. Mutta lopuksi vielä haluaisin todeta henkilökohtaisesti seuraavaa, ja huomioiden kollega Fannekampin seuraavalla esityslistalla oleva asia. Olisi ironista, jos Sveitsi hyväksyttäisiin tiettyihin unionin sopimuksiin, erityisesti ottaen huomioon Sveitsin tämän viime viikkoinen kansanäänestys. Nyt annettaisimme Sveitsille mahdollisuuden toimia täydell- todellisena kumppanina Euroopan unionin kanssa, mutta kun katsotaan, mit- mitenkä tietyt kansanäänestykset ovat sujuneet, niin silloin tilanne olisi hiukan päinvastainen, joten kyllä meidän täytyy esittää huolenaiheemme Sveitsin kansanäänestyksiin liittyen. Se ei millään tavalla avaa maata päinvastoin. Kiitoksia. Thank you, Mr. Busutil. Kiitoksia, herra Busutil. Tämä huomioidaan. Ja te Kamp, Tanne Kamp. Voorzitter, dank u zeer. Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Nyt saatte tottua hiukan tähän Hollannin murteeseen. Niin kuin kollegani tässä jo totesivat omalta osaltaan, niin minäkin haluaisin kantaa oman korteni kekoon tähän keskusteluun. Nämä maat ovat liittyneet Schengenin sopimukseen ja säännöstöön, ja tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että kyseiset maat – osallistuvat myöskin ulkorajarahaston toimintaan. Unioni ja kyseiset maat ovat neuvotelleet ja 30. kesäkuuta 2009 nämä neuvottelut alkoivat ja 9. maaliskuuta 2003 nämä neuvottelut päättyivät. Ja vuoden loppuun mennessä parlament parlamentti saa esittää hyväksyntänsä näille sopimuksille tai olla antamatta hyväksyntänsä. Meidän tulisi katsoa asiaa sen valoisalta puolelta ja minä kannatan kyseisten maiden liittymistä ulkorajarahastoon, koska ne ovat jo Schengenin jäsenvaltioita ja olen jo huomioinut myöskin sen, mitä muut ovat täällä todenneet Sveitsin kansanäänestyksiin liittyen. Kiitoksia. Thank you, Mrs. Kiitos. Nyt keskustelu. Tässä on aikaa. Keskustelu rouva Keller. Minä haluaisin vain tietää, onko täällä joku, joka jotain tietäisi, mitä seurauksia tällä kansanäänestyksellä voi olla. Dublin-kyvykkyyteen Sveitsissä merkitsikö sitä, että EU-maat lähettäisivät ihmisiä Sveitsiin jos Sveitsi on maantulo, piste, ja jos se tapahtuu automaattisesti ulkomaalaisten kesken, en tiedä miten, se on luokiteltu, onko mitään, joka estäisi mahdollisuutta sikäli, että ettei ihmisoikeuskysymyksiä huomioitaisi palauttamisessa. En tiedä, tai onko joku mitään tästä. Thank you, Mr. Enzio. Kiitoksia, rouva herra Enzio. Mulțumesc, domnule președinte, în calitate de raportor din umbră. Kiitos, puheenjohtaja. Varjoesittelijänä D-ryhmästä toteaisin, että tuemme esittelijän kantaa ja vastauksen tulisi olla myönteinen näihin esityksiin. Pieni. Kiitos, jos ei muita huomioita ole. Käsi ei ole ylhäällä. Ehkä pitäisi kuulla komissiota, jos komission paikalla oleva edustaja haluaa puhua. Ei. Ei komissiota eikä puheenjohtajavaltiotakaan. Rouva Keller vielä kerran. Niin, komission ja neuvosto ehkä voisi vastata minulle. Tiedättekö mistään vaikutuksista? Olisi kiva. The commission would like to... Komissio haluaisi vastata ihan lonkalta tai ehkä valmistele vastausta myöhempää tarkoitusta varten. Oletteko valmiita siihen? Voitteko vastata kenelle kirjallisesti? Kirjallisesti. Kyllä, puheenjohtaja. Jo. Thank you for that. If no further comments. Kiitos, ei muuta huomioita. Siinäpä se. Ehkä joku esittelee, ei, ei. Se siitä tällä erää. Nimittäin mehän sovimme, että tämän suositusluonnosten jälkeen me saamme päivämäärän tarkistusten jättämiselle 6. joulukuuta, muistakaa, 6. joulukuuta puoleen päivään mennessä. Siis tarkistukset tähän suositusluonnokseen. Näin sovittu. Kiitos tästä ja se tältä päivältä. Me jatkamme huomenna kello yhdeksän.